Herra Landsretin mietintö yhdessä liikkuvien ajoneuvon mitat ja painot. Rova Jufrida saa puheenvuoron. Toivottavasti hän on paikalla. Rova Jufrida, teillä on puheenvuoro. Yksi minuutti. Se presidente. Kiitos. Äänestin suositusten puolesta, koska turvallisuuden takaaminen on tärkeä asia ja linja-autot ja raskas liikenne EUlla, EUssa. Tietyt korkeus, pituus ja paino normit on huomioitava ja turvallisuus on tärkeä aspekti ja sen myötä voidaan ajatella poikkeuksia tuotantovaiheessa. Teknologia mahdollistaa sen, että parempia teknisiä eh, kulkuneuvoja voidaan ottaa käyttöön ja myöskin eh, CO2-päästöt saadaan näin vähenemään. On selvää, että tämä liikenne on erittäin tärkeä palvelumuoto ja myöskin mahdollistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden yksi perustekijä. Eli on tärkeää säilyttää tämä kategoria, mutta parantaa kuitenkin olosuhteita ja parantaa turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Kiitos. Kiitoksia. Vaikka tämä on hiukan hälyä ja on vaikea puhua, niin pyytäisin kuitenkin poistujia pyrkimään toimimaan, pyrkimään lähtemään tätä hiljaisesti, joten hiljaisuutta pyydän. Ja nyt puheenvuoron saa ah, edustaja Kelly. No, kyllähän on paikalla. Minuutti. Kiitoksia. Olin olin iloinen, että pystyn äänestämään tämän mietinnön puolesta ja ryhmäni rinnalla, koska me kaikki puolsimme tätä asiaa. Tämä on tärkeä kysymys ja meillä oli varsin kiinnostava keskustelu aiheesta tänä aamuna. On aivan erityisen tärkeää, että meillä on turvallista liikkua kaikilla teillämme ja Tämä tulikin esille myös mietinnössä. Tämän lisäksi meidän pitää miettiä, miten voimme vähentää vaaroja, riskejä ja myös liikennettä. Meillähän on tiet niin täynnä liikennettä nykyään, että vaikut, tämä vaikuttaa ympäristöön myös ja tähän meidän pitää pureutua erityisesti mitä tulee raskasajoneuvoihin, rekkoihin, jotka käyttävät teitämme. Tässä on varmastikin oikea pohja työllä jatkossa. Kiitoksia. Merci, monsieur. Nous passons aux Kiitoksia. Sitten herra Lamma suurin mietintö eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahoitukset. Rova Jufrida uudestaan, olkaa hyvä. In questo momento di grave crisi. Talouskriisin aikana, josta ulospääsy näyttää aina vain hankalammalta. On erittäin tärkeää, että työpaikkoja EU-ssa saadaan aikaan ja pitkän aikavälin sijoitusrahastot tässä saattaa olla hyvä asia, koska niitä voidaan käyttää esimerkiksi infrastruktuurihankkeissa ja kehityksen innovaation hankkeissa, jotka kasvun pohjana tärkeitä ovat. Ja pitkällä aikavälillä ne ovat myöskin avainasemassa, kun halutaan aikaan saada järkevää kasvua, jotta tulevat kriisit onnistutaan välttämään. Ja tällaiset pitkäaikaiset rahastot ovat hyödyllisiä, koska ne voivat mahdollistaa varoja kaikille yksiköille, jotka haluavat sijoittaa pitkällä tähtäimellä. Ja tässä mieleen tulevat PK-yritykset ja kunnat myöskin. Jos halutaan, että järjestelmä toimii, on myöskin verotukselliset seikat muistettava. On erittäin tärkeää, että kaikki jäsenmaat puuttuvat verotuksen kiertoon liittyviin kysymyksiin, ja nämä seikat on huomioitava myöskin näissä pitkän aikavälin investoinneissa. Nyt Europi su uz strukturne reforme i fiskalnu konsolidaciju potrebne investicije i to u prvom redu... Budjetin vahvistaminen on olennaista samoin sijoitukset ja myös yksityiset sijoitukset. Näin voidaan vahvistaa innovaatiota, kilpailukykyä EU, Euroopan komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkii eri tavoin tukemaan sijoitustoimintaa ja lisäämään investointeja erilaisiin hankkeisiin. Eurooppalaiset ohjelmat lähtien liikkeelle rakennerahastoista, ajatan uutta pitkäaikais investointirahastoita, pitkäaikaisetusrahastoja, joita olemme tukeneet. Meillä on tässä välttämättömiä välineitä, joilla voidaan tukea EU-tulevaisuutta ja sen kasvua pitkäaikaissijoitusrahastojen kautta voidaan kanalisoida uudelleen yksityisiä investointeja, mutta myös säästöjä voidaan käyttää hyväksi tutkimukseen, kehitykseen, energiaa, sektorin liikenteisen koulutukseen. PK-yritykset voivat myös hyötyä lisärahoituksesta. Kiitos. Yes. Marias, minuutti. Καταψήφισα την έκθεση διότι... Rouva puhemies, minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska siinä ylläpidetään rakenteita ja menettelyjä, jotka ovat johtaneet tähän taloudelliseen tilanteeseen, vaikka yksi Kuusi triljoonaa on käytetty pankkien pelastamiseen. Olemme voineet nähdä työttömyyden kasvavan Euroopan unionin vuoksi, koska rahaa ei ole annettu reaalitalouden tukemiseen ja pk-yritysten tukemiseen. Kaikkien näiden miljardien myötä, joita ohjelmamaille on annettu, näiden maiden velkaantuminen on vain kasvanut ja työttömyys lisääntynyt ennen kaikkea Kreikassa. Ja meidän onkin varmistettava, että saadaan uudenlainen lainsäädäntö, jotta saadaan pankit eroteltua. Uh, Hyvä puhemies. Esitin tukeni tälle mietinnölle ja keskustelu aiheesta tänä aamuna oli myöskin varsin mielenkiintoinen. Ja esittelijä herra Lamassyr on todellakin tehnyt hyvää työtä tämän asian parissa. Jos halutaan turvallisesti päästä eroon taantumasta, tarvitaan investointeja, varsinkin kaikkein hankalimmilla alueilla. Ja tässä ajattelen esimerkiksi eh, julkista liikennettä, energiaa ja perusinfrastruktuuria näihin liittyen. Ja niin kuin aamuisessa keskustelussa todettiin, eh, pankit ovat jälleen toimintakykyisiä. 70 prosenttia ihmisistä, jotka tarvitsevat luottoa, voivat myöskin sitä saada. Jos investointipainotteinen eh, lähestymistapa jatkuu, uskon, että voimme päästä turvallisesti ulos kriisistä ja taantumasta. Herra Polchak arvoisa puhemies. Haluaisin toivottaa komissiolle kaikkea mahdollista onnea, mitä tulee näihin pitkäaikaisijoitusrahastoihin. Nämä ovat todella merkittäviä rahastoja, varsinkin kun Eurooppa tarvitsee uutta kilpailukykyistä kasvua ja innovaatiota. Tarvitaan myös kohesiopolitiikan toteuttamista käytännössä. Sen verran täytyy sanoa, että Talous on siis syklistä, suhdanteet seuraavan toiseaan, ja kasvun jälkeen yleensä sitten seuraa taantuma, se on ihan loogista. Ja mielestäni meidän pitäisi valmistella EUta tulevaisuuden myllerrysten varalle ja toi, tarkastella, miten tämä kaikki on aikaisemmin tapahtunut. Siksi minä tuen tätä aloitetta pitkäaikaisijoitusrahastoista, koska vaikka vaikkakin pystymme vain näkemään, miten menneisyyden kriisit ovat mer- vaikuttaneet viime vuosina. Mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että sekin tasavallan ministeri on pystynyt vaikuttamaan myös asiaan. Kiitos. Niin, seuraavaksi herra Tarabelan mietintöön. Rova Roitova, minuutti. Děkuji, vážená paní předsedající. Kiitos, rouva puhemies. En äänestänyt tämän päätöslauselman puolesta ja kerron hieman nyt syistä, miksi näin. Tässä on nyt eh, hukattu mahdollisuus sille, että Euroopan parlamentti voisi lähettää eteenpäin selkeän viestin sille, miten haluamme edistää naisten mukana oloa esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa. Valitettavasti tämä päätöslauselma, se sisältää kyllä suosituksia, jotka liittyvät siihen, että tuetaan mm, abortteja ikään kuin yhtenä ehkäisymuotona. Ja tällä parlamentti loukkaa syntymätöntä elämää, enkä voi hyväksyä tämän tyyppistä lähestymistapaa. Tämän lisäksi subsidiariteettiperiaatetta Euroopan parlamentti loukkaa, koska nämä ovat kysymyksiä, jotka kuuluvat jäsenmaiden hoidettaviksi. Edustaja Postisi vuorossa. Kiitoksia, puhemies. Minä kannatin tätä mietintöä naisten ja miesten tasa-arvoa. Mielestäni tämä on EU:ssa hyvin tärkeä aihe ja jos Euroopan parlamentti halutaan nähdä ihmisoikeuksien puolustajana, kuuluu tasa-arvo tähän mukaan. Suurin keskustelu käytiin artiklasta 45 eli naisten oikeudesta määrätä omasta lisääntymisterveydestään ja mahdollisuudesta keskeyttää raskaus. Ehdottomasti kannatin ECRn artikla. Äh, he totesivat, että tämän tulisi olla subsidiariteettiperiaatteen alainen asia, eli jäsenvaltiot saisivat määrätä näistä asioista. Se ei mennyt läpi, mutta mutta kannatin artiklan tai kohdan 45 säilyttämistä päätöslauselmassa, koska mielestäni naisten oikeus päättää itse lisääntymisterveydestään on hyvin tärkeä. Tietysti abortti on herkä aihe, mutta tätäkin tulee käsitellä jäsenvaltiotasolla. Kiitoksia. Grazie. Io volevo ringra. Kiitos. Äänestin Tarapellan esityksen puolesta. Se on hyvä ja tärkeä. Siinä on nostettu esiin monia kohtia, joihin parannusta tarvitaan, jos halutaan todelliseen tasa-arvon päästä. Se ei ole liian ideologinen, vaan todellakin realistinen. Palkkakysymykset, eläkekysymykset, terveyteen liittyvät seikat se nostaa esiin. Ei mitään lisäpalveluita naisille haluta, vaan on tärkeää, että kaikissa niissä kysymyksissä, joissa naiset toimivat äiteinä, siskoina, minä tahansa, tarvitsevat kuitenkin tukea tukea. Tukea tarvitsevat lapset, myöskin eläkeläiset ja erityisryhmät. Jos haluamme todella auttaa naisia, on erittäin tärkeää, että eh, welfare toimii riittävän tehokkaasti e, tukien kaikkia, ei pelkästään naisia. Emmekä voi ajatella pelkästään joustavuutta, kun kasvusta puhutaan, sillä on erittäin tärkeää ihmisten perusoikeudet huomioida tässä myöskin naisten oikeudet, jotta he voivat hoitaa esimerkiksi ammattinsa kunnolla, e, eli että yhteiskunta huomioi myös naiset. Kiitoksia. En näe Rova Linaristan herra Lyke. Olkaa hyvä. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska olin sitä mieltä, että tämä on aivan hölmöä, että oikeus aborttiin kaikille naisille katsotaan ihmisoikeudeksi. Perustavanlaatuinen ihmisoikeus on oikeus jäädä eloon ja nauttia ruumiillista koskemattomuutta ja tämä oikeus kuuluu myös syntymättömille. Onkin siis kyse konfliktista, jossa naisten on käytettävä oman tunnon ääntään, mutta tällainen summittainen aborttioikeus on ihmisoikeuksien vastainen ja on absurdia, jos tämä kirjataan Euroopan parlamentin päätöslauselman. Minusta tuntuu, että ihmisoikeuksia suojakilpenä käyttämällä pyritään nimenomaan rikkomaan ihmisoikeuksia ja siksi äänestin mietintöä vastaan. Edustaja Morvain. Köszönöm szépen. Hazámban Magyarországon nagyon sok Hyvä puhemies, Unkarissa kotimaassani on varsin paljon äärimmäisen väsyneitä naisia. He ovat fyysisesti ja myöskin henkisesti ihan lopussa. Ja varsin usein tapaan itsekin tällaisia naisia. Heidän elämänsä on kovin raskasta. He kantavat raskasta taakkaa vastaavat vanhemmista perheenjäsenistään, heidän hoitamisestaan ja myöskin koko kotitalouden pyörittämisestä. Ja tämän lisäksi he myös käyvät kodin ulkopuolella töissä. Heidän tulee osoittaa olevansa myös hyviä työntekijöitä. Ja näin he toimivat ja monesti saavat tästä kaikesta vähemmän palkkaa kuin miehet. Ja tuin nimenomaan tätä esitystä sen takia, että Tällä kaikella pyritään parantamaan naisten huonoa asemaa, mutta en voinut hyväksyä tätä päätöslauselmaa kokonaisuudessaan, koska tässä todetaan, että naisilla on oikeus abortin, mutta se ei kuitenkaan hankalassa tilanteessa ole ennaltaehkäisevä keino. Une Signora Presidente, Hyvä puhemies. On iso Mark Tarapelan lähestymistapan mutta keskustelussa on kuitenkin varsin ideologisesti asiaa tarkasteltu. On erittäin tärkeää, että huomioidaan oikeudet, mutta ei toisaalta saa käyttää näitä kysymyksiä väärin, kun herkimmistä ryhmistä eli naisista on kyse. On tärkeää huomioida tämä poliittisesti. On erittäin tärkeää, että eh, liian maallista lähestymistapaa ei käytä näissä kysymyksissä. On tärkeää, että e, inhimilliset oikeudet huomioidaan naisista puhuttaessa. Naisten on voitava e, seksuaalisestikin elää haluamallaan tavalla. Ja jos tarpeen, e, tulee voida olla vaikuttaa myöskin lisääntymiskysymyksiin on luotava sellaiset olosuhteet, että naiset voivat hyödyntää myöskin kaikkia sitä arvoa, jonka ovat itselleen hankkineet. Kiitoksia. Ja herra Seder. Pani předsedkyně, vážení... Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät naiset ja herrat. En voinut tukea tätä mietintöä, vaikkakin tarkoituksena oli olla tavallaan jonkinlainen läpimurto. Mutta tämä läpimurtopuoli on vastoin toisaisuusperiaatetta tässä. Tähän liittyy monia seikkoja, joiden pitäisi kuulla jäsenvaltioiden päätösvaltaan, esimerkiksi naisten sukupuolinen lisääntymisterveys ihan oikeutta näihin kysymykseen. Niin kuin olen sanonut monta kertaa ja jälleen toistan, jopa Euroopan unioni ja sen lainsäädäntö omaa omat rajansa. Ei pidä unohtaa, unohtaa tätä. Kiitoksia, herra edustaja Morgano. Grazie, grazie presidente. Kiitos, puhemies. Äänestin tyhjää omen arvojeni vuoksi liittyen tähän mietintöön, joka tarkastelee tasa-arvoista asemaa miesten ja naisten välillä. Se sisälsi tietysti paljon hyvääkin, mutta Siinä on yksi seikka, tämä abortti oikeus eurooppalaisittain. Eilenhän tästä keskusteltiin, tämä vaikutti äänestykseen tänään. Ja tämä liittyy myöskin tragedian, e, joka liittyy mahdollisuuteen voida keskeyttää raskaus. Subsidiariteettiperiaate, jonka perustamissopimukset esittävät, liittyy tähän kysymykseen. Ja tärkeää on, että näissä seksuaalisen terveyteen liittyvissä kysymyksissä todellakin lähdetään liikkeelle jäsenmaiden toimivaltuuksista. Toisaalta tässä on paljon myönteistäkin. Toteaisin, että kuitenkin näistä henkilökohtaisista syistä joudun äänestämään tyhjää. Forenza. Kiitoksia edustaja Forenza. Grazie, president. Kiitos puhemies. Tämänpäiväinen äänestys oli varsin tärkeä ja äänestin Tarapelan mietinnön puolesta. Jokunen aika sitten hän Streelan mietintö hylättiin ja nyt onneksi tilanne on toinen eurooppalaisessa hankkeessa on erittäin tärkeää naisten oikeuksista ja vapauksista myöskin puhua ja Tarabellan mietintö hyvin nostaa esiin nämä seikat ja sen, miten oma sukupolvi ymmärtää, että monesti naisten oikeuksiin puututaan on erittäin tärkeää, että naiset voivat nauttia kaikista sosiaalista oikeuksista ja sitten itse tehdä omat valinnat liittyen myöskin lisääntymiseen liittyen. Ja on erittäin tärkeää puhua myöskin eurooppalaisesta seurantakeskuksesta, joka nimenomaan keskittyy naisten vastaisen väkivaltaan. Ja myöskin erilaiset seksuaalisen terveyteen liittyvät kysymykset tulevat olla naisten oikeuksia. Edustaja Viime sunnuntaina oli kansainvälinen naistenpäivä, mikä on hienoa, mutta ei riitä tasa-arvon aikaansaamiseksi. Yksi joka kohdistuu nimenomaan naisiin, on ihmiskauppa. Sitä nähdään monessa jäsenvaltiossa Keski- ja Itä-Euroopassa. Olen tyytyväinen siihen, että tässä panostetaan köyhyyden lievittämiseen ja siihen, että naisista tehdään taloudellisesti vahvempia. Silloin heistä ei niin helposti tule ihmiskaupan uhreja. Pitää kuitenkin ottaa huomioon myös työpaikkojen laatu tässä rakenteellisessa kysymyksessä. Toinen tärkeä asia tässä mietinnössä liittyy liittyy siihen, että naisia valtuutetaan toimimaan niin, että vaikka tässä onkin muotoiltu Barcelonan Eurooppa-neuvoston tavoitteet, tämä ei vieläkään toteudu kaikissa maissa mukaan lukien oma. Kiitoksia. Edustaja Zombowski. уважаеми колеги, не подкрепих Puhemies, minä en tukenut tätä mietintöä, koska pelkään, että ulkoiset tekijät puuttuvat ihmisten perhe- ja yksityiselämään. Olen sitä mieltä samoin poliittinen ryhmäni, että perhesuhteiden pitää olla perinteisiä eikä niitä pidä muuttaa. Omassa maassani Bulgaariassa perheessä on mies ja nainen ja Vastustan kaikenlaista komission tai muun tahon välintuloa. Ei voida näin puuttua perhe- elämään. Jokaisella yksilöllä on oikeus tehdä päätöksensä koskien omaa perhettään ja omaa terveyttään. Perheongelmat, naisten ja miesten väliset ongelmat, ne pitää ratkaista niin kuin vuosisatojen aikana on tehty. Äh, Edustaja Kieli. Rouva puhemies, minä kannatan tasa-arvoa miesten ja naisten välillä ja mitä pikemmin sen parempi, mutta samaan aikaan on vahinko, että tässä päätöslauselmassa oli suosituksia, kuten muutkin ovat jo todenneet, suosituksia, jotka liittyvät aborttiin ja siihen, että se olisi saatavilla koko Euroopassa. Siksi minä vastustin tätä päätöslauselmaa, vastustan tällaista käsitettä, että abortti olisi mahdollinen koko Euroopassa. Mielestäni kyseessä on asia, joka tulee jättää yksittäisten valtioiden päätettäväksi. Ja tämä tarkoittaa nimenomaan naisia. Abortti koskee naisia, ei miehiä. Mutta kun me keskustelemme tästä aiheesta, seuraavan kerran meidän pitää mielestäni keskittyä todelliseen tasa-arvokysymykseen ja myös miehiin. Mitä pikemmin näin käy, sen parempi kaikille. Kiitos. Puhemies. Ovo tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä, mutta tässä ei ole kuitenkaan hyvää otsikkoa, eli tässä sanotaan eh, tasa-arvo, mutta sitten kun tekstiä tarkastelee, siitä ei paljonkaan puhuta. On eh, ymmärrettävä, että tässä nyt puhutaan asioista eikä kunnolla kunnioiteta subsidiariteettiperiaatetta. Jos tuetaan tämän tyyppistä eh, tekstiä, eh, vaikutetaan eh, väärällä tavoin oikeuksiin, joita ihmisillä on. Ja minua askarruttaa tämä asia siksikin, että emme tässä puutu kuitenkaan syrjinnän todellisiin syihin. On valiteltavaa, että tästä mietinnöstä nyt tuli tämän tyyppinen abortin puolesta mm, puhuva esitys. Eli tasavertaisuudesta puhutaan, mutta emme kuitenkaan onnistu sitä kaikille takaamaan. Seuraavaksi herra Messerschmittin mietintö. Tämä koskee EUn kilpailupolitiikkaa Rova Giuffrida. favore la Äänestin puolesta, Kilpailukyky on yksi resepti kriisistä ulospääsyn. On tärkeää eh, tähän pyrkiä tällä tavalla. EU eh, e tukee kansalaistensa hyvinvointia ja tulevina vuosina asia on varsin tärkeää, koska digitaaliset sisämarkkinat ja energiasektori ja rahoitussektori, teollisuus ovat kovasti esillä. Ja varsin tärkeää on kiinnittää huomiota myöskin niihin mahdollisuuksiin, joita digitaaliset yhtenäismarkkinat tarjoavat. On muistettava myöskin muut aihealueet, jotka suoraan vaikuttavat vaikuttavat kansalaisten eh, tilanteeseen. Kilpailupolitiikka ei saa kuitenkaan olla eh, ainoa lähtökohta, kun markkinoita kehitellään. Ja voin yhtyä eh, siihen, mitä esittelijä totesi, eli että asiat tulee koordinoida hyvin. Kilpailukyvystä puhuttaessa on puhuttava myöskin kasvusta ja työllistämisestä. Edustaja Borsan ueno kao jedno od najvanijih generatora gospodarskog rasta u europskoj uniji. Kiitoksia puhemies. Tämä on yksi tärkeimpiä kasvun tekijöitä kuitenkin vielä tarpeeksi säännelty. 20 prosenttia kuluttajista valittaa sitä, että eivät voi ostaa rajat ylittävässä verkkokaupassa. Tämä on 40 prosenttia koko sähköisen kaupan volyymista. Jos haluaa ostaa vaikka viralliset kengät Virosta, niin sitten saankin kuulla, että se koskee vain ranskalaisia ja saksalaisia, mutta ei teitä. Jos ostan jotain, tai esimerkiksi sähköisesti tilaan jotakin, niin en kuitenkaan saa tuotetta, josta olen maksanut. Tämä on ihan päiv- arkipäivää kaikille. Ja kauppialla on liikaakin pyyntöjä joihin ei pidä vastata. Vielä on siis paljon työtä ennen kuin saadaan aikaan yhtenäismarkkinat aikaan ja syrjintä toimijoiden välillä loppuu. Puhemies, kilpailukyky ja kilpaileminen voivat tietyissä olosuhteissa johtaa työpaikkoihin ja kasvuun näinä säästöaikoina Euroopassa, mutta jotta kilpailu toimisi oikein, meidän on torjuttava sosiaalidumppausta. Se on täysin vastakkainen vaikutukseltaan. Ja jos tarkastellaan esimerkiksi LuxLeaksia. Se on myös toinen epäreilun kilpailun merkki. Siinä näkyy, miten monopolit pyrkivät aina asettamaan omat hintansa. Eli kilpailun on oltava reilua kilpailua. Nämä kaikki ajatukset eivät näy mietinnössä ja siksi äänestin kuten äänestin. Edustaja Maatits. Slobodno tržišno natjecanje Hyvä puhemies. Kilpailupolitiikka on yksi tärkeistä innovatiivisista moottoreista, kun pyritään Euroopan unionissa talouden kasvuun. Mutta sääntöjen vastaisten toimien vuoksi syntyy suurta pirstaloitumista ja on katsottava, miten monopoliasemaa vastaan voidaan toistella 320 miljardia euroa on tappiot ollut eh, tästä johtuen ja vaikutukset PKT suhteutettuna ovat varsin suuret. Tarvitaan tietysti myöskin vahvoja toimia, jos halutaan vahvistaa pk-yritysten asemaa. Ja kun tarkastellaan sitten palvelun hinnoittelussa olevaa eroa, tässä taustalla on myöskin verotuksellinen toiminta ja verotukselliset ongelmat. On erittäin tärkeää, että eh, myöskin valtion tukiasiat hoidetaan siten, että niiden kannustinvaikutin huomioidaan. Podržala sam ovo izvješće kolege Messerschmitta jer dijelim njegov... Puhemies, olen samaa mieltä esittelyä Messerschmittin kanssa. Pitäisi edistää kilpailua markkinoilla. Se on ennakkoedellytys kasvulle, työllisyyden lisäämiselle, investoinneille ja eurooppalaiselle taloudelle. Haluaisin korostaa, että minun mielestäni se seikka, että jo, joidenkin jäsenvaltioiden markkinat on vapautettu pelkästään paperilla, on todella epäsuotuisa tilanne. Erityisesti, ja, ja näin ollen entiset julkiset yritykset harrastavat monopolipolitiikkaa ja dumpauspolitiikkaa. Tämä johtaa aivan absurdeihinkin tilanteisiin ja veronmaksajat näyttävät hyötyvän edullisimmista hinnoista, mutta kuitenkin kun on pakollisia sosiaalimaksuja, he joutuvat kantamaan tappioiden kustannukset näiden yritysten kohdalla. Me haluamme voida hyötyä sisämarkkinoista ja mahdollisimman nopeasti meidän pitää voida varmistaa se, että kaikilla on samat säännöt. No niin. Soni vielä lopuksi minuutti. Köszönöm on a lehetőséget, sosiaalista asszony. Kiitoksia, puhemies sosiaalidemokraattisena jäsenenä ja tämän asian varjoesittelijänä äänestin mietinnön puolesta. Olen hyvin iloinen siitä, että tämän mietinnön myötä olemme voineet ottaa uuden askeleen työpaikkojen suojelemiseksi ja myös julkisten palvelujen vahvistamiseksi. Minä ja minun ryhmäni emme voi tukea sitä, että ALDE-ryhmä ajaa yksityistämistä esimerkiksi liikennealalla. Kohtaa 85 mietinnössä ei saa tulla tulkituksi tällä tavoin ja siksi emme halunneet hylätä tätä mietintöä tuosta kohdasta huolimatta. Seuraavaksi vuorossa Saula Pidekänin mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Rouva Presidenta. Puhemies, minä äänestin mietintöä vastaan EKPstä, koska olen, en usko, että sen toiminta ansaitsee sitä, että sitä puolustetaan, legitimoidaan täällä Euroopan parlamentissa demokraattisesti. E- EKPn tehtävän pitäisi olla se, että se tukee valtioita, kun ne laskevat, pyrkivät saamaan vauhtia talouteen, pitäisi auttaa niitä liikkeelle laskemaan valtion joukkolainoja ja vakauttamaan säästöjä. Sen sijaan raki ruokkii rahoituskuplia ja sulkee luottohanan niiltä valtioilta, joissa taistellaan työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien puolesta. Tämä metodi on hiukan diskreetimpi kuin ensin Trisheen kirjeet. Hän pyysi niissä suoraan leikkauksia ja työmarkkinoiden uudistuksia. Tämän päivän äänestys osoittaa, että suuret puolueet täällä pitävät parempana olla lähellä rahoitusmarkkinoita kuin Euroopan kansaa. Kiitos. Je ne vois plus Monsieur Luc qui nous a... Luc ei näytä olevan enää paikalla. Rova Jovila. Tämä mietintö hyvin tuo esiin eh, viime vuosien EKPn poiminnan. Tässä myöskin eh, ei-normaali tai ei-tyypilliset rahapoliittiset toimet mainitaan ja sitten eh, prioriteeteiksi mainitaan kasvu ja työllisyys muun muassa. Tämä ei tietystikään riitä, kun ajatellaan taloudellisia toimia. On erittäin tärkeää, että myöskin rakenteelliset investointitoimet tässä huomioidaan. Ja on hyvä, että e, johtoryhmän pöytäkirjasta saadaan tietoa, koska nykyisellään kansalaiset eivät ole oikein luottaneet tähän ja siksi tällainen avoimuuteen päin tähtävä muutos tuli oikeaan aikaan. Rouva Praga sortundua, joten edustaja Marias. Kiitoksia. 2013 keskuspankkimietintö. Äänestin tätä vastaan. Tässä sanotaan, että Euroopan keskuspankista on nyt tullut valtio valtiossa, näin ennen kaikkea Kreikan osalta. Mario Draghi rikkoi sopimuksia harjoittamalla EKPn politiikkaa Kreikan kansaa kohtaan. Suuret kiitokset tästä valtavasta tuesta tarkistukselle, jonka esitin, koska siinä parlamentti vetosi sen puolesta, että tällainen intressietu poistettaisiin tapa, jolla Euroopan keskuspankki on toiminut. Keskuspankki ei voi olla Troikan jäsen samanaikaisesti, kun se pyrkii olemaan riippumaton toimija EKP muissa asioissa me olemme potkaisseet Troikan maastamme ja tämä on tietysti vahva viesti, joka tuli äänestyksessä vaalipäivänä. Ja taistelu jatkuu. Kiitos vaan. Er Hyvä puhemies, äänestin ähm, esityksen puolesta. Äh, näin myös ryhmäni teki. Ja Tämä oli tarpeen siksi, että olin täällä paikalla silloin, kun lähetät Raki tämän ehdotuksen esitteli. Ja tämä äänestys vahvistaa kaiken sen, mitä kyseisessä keskustelussa esiin tuli. Eli hän on tehnyt hyvää työtä. Eli voin tukea mietintöä ja sen sisältöä mutta toteaisin kuitenkin, että ravikilpailu on parhaillaan käynnissä ja olen itsekin pannut ropojani likoon ja toivottavasti oma hevoseni voittaa ja toivottavasti myös Raaki omassa taistelussaan voittaa. Kiitoksia puhemies. Toivon tietysti kollegani puolesta, että hänen investointinsa osoittautuu hyödylliseksi ja tuo kilpahevonen voittaa. Mutta tästä EKPn kertomuksesta 2013 haluaisin tässä yhteydessä ilmaista tukeni niille toimille, joihin Euroopan keskuspankki on ryhtynyt. Se on lähtenyt melkoiselle retkelle eliminoidakseen ne valtavat riskit, jotka liittyvät eh, deflaatiokehitykseen Euroopassa. Sehän saattaisi seurata spiraalista ja Euroopalle ja sen rahapolitiikalle tämä olisi melkoinen ongelma. Joten me puhumme tässä suuresta määrästä rahaa, mutta siitä huolimatta uskon, että deflaatioriski, joka meillä on, oikeuttaa täysin nämä EKPn toimet ja EKP ansaitsee tukemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Puhutaan kato läpyyn. Artiklan kolmen mukaisesti työ ja niin, oikeusvaliokunta